El señor presidente. Señorías, se abre la sesión. Täysistunto alkaa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Valtsaanin mietintö vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantaneuvokokouksen kokouksen neuvotteluvaltuuksista. Ja Esittelijä saa neljän minuutin puheenvuoron. Valtsaani, olkaa hyvä.